Cari colleghi, innanzitutto... Hyvät kollegat, Näin heti aluksi haluaisin toivottaa teille hyvää uutta vuotta. Sakharov-palkinnon juhlavuotena mitä myöskin muistaa niitä voittajia, jotka ovat voittaneet tämän palkinnon. Ja se on tietenkin